ECR, ALDE, Vihreät, EFDD ja ENL, joitakin nimityspyyntöjä ja henkilömuutosehdotuksia valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Nämä nimitykset löytyvät tämän istunnon pöytäkirjasta. Jos vastalauseita ei ilmene ennen pöytäkirjan hyväksymistä, nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Haluaisin kertoa parlamentille, että kun